ja pyydän teitä hylkäämään nuo tarkistukset. Sydämelliset kiitokset. Keskustelu on päättynyt ja tästä äänestetään keskustelun päätyttyä. Seuraava asia esityksestä mukaisesti on komission julkilausuma meneillään olevista neuvottelusta väärentämisen vastaiseen sopimukseen liittyen, siis aktasopimukseen liittyen. Haluaisin teidän huomionne hetkeksi, hyvät kollegat. Esityslista sellaisena, kun se hyväksyttiin, siinä ei ole suunniteltu menettelyä ilman puhujalistaa tähän keskusteluun. Ja jollei kukaan vastusta, niin jos ehdottaisin, että jos puhujat pitävät kiinni puheajastaan ja aikaa on, niin sitten voi antaa pienen menettelyn ilman puhujalistaa. Vastustaako joku tätä ehdotustani? Hyvä. Komission nimissä viideksi minuutiksi puheenvuoron saa komission jäsen de Gucht. Thank you, uh... Kiitokset, kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitokset siitä, että jälleen kerran saan käsitellä kanssanne acta neuvotteluja Muistutan, mikä on näiden neuvottelujen konteksti. ACTA on sopimus, joka on tärkeä EUn kilpailukyvyn ja työpaikkojen takaamiseksi maailmanmarkkinoilla. Jos me haluamme pysyä kilpailukykyisenä talousalueena, meidän on nojattava innovaation, eh, luovuuteen ja tiettyihin eh, brändeihin, merkkeihin. Meidän on siis luotava välineet, joilla varmistamme sen, että ne ovat riittävän suojattuja tärkeimmillä vientimarkkinoillamme. Nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka koskevat kansalaisia. Ei ole kyse pelkästään työpaikoista, vaan myös turvallisuudesta. Tässä pyritään luomaan kansainväliset normit teollis- ja tekijänoikeuksien ylläpitämiselle niin, että ne ovat suhteellisen tasapainoiset ja tehokkaat ja menevät pidemmälle kuin VTOn sopimuksen määräykset ja TRIPS. Uskon, että olemme kaikki samaa mieltä tästä tavoitteesta. Viime maaliskuussa esittelin ne pääperiaatteet, joihin komission osallistuminen näihin neuvotteluihin nojaa. Sitouduin tuolloin lisäämään avoimuutta parlamenttiin päin näistä neuvotteluista. Kuten voitte havaita tästä tekstiluonnoksesta, joka neuvottelujen pohjalta on syntynyt maaliskuun jälkeen, olemme esittäneet sen teille ja komissio on siten pitänyt sanansa ja pitänyt johdonmukaisesti tiukkaisesti kiinni näistä periaatteista. Muistutan ne vielä mielinne. Aktan tavoitteena on käsitellä laaja-alaisia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia, kun niillä on merkittävä kaupallinen vaikutus. Ei ole kyse siis mistään valvonnasta, joka kohdistuisi sylimikroihin ja niiden sisältöön. Ei aiota loukata kansal- kansallis, kansalaisoikeuksia ja jos joillakulla teistä on tästä epäilyksiä, mielelläni kuulen teidän näkemyksenne. Toisekseen kyseessä on vain olemassa olevien teillis- ja tekijänoikeuksien ylläpitämiseen liittyviä seikkoja. Ei ole siis määrä muuttaa lainsäädäntöä. Se pyrkii luomaan miniminormit sille, miten voidaan turvata oikeudet rajoilla. Esimerkiksi ACTA pyrkii varmistamaan sen, että eurooppalaiset muotisuunnittelijat tai taiteilijat, autojen valmistajat voivat saada oikeutensa riittävän turvatuiksi, kun kohtaavat tuotteidensa väärennöksiä Euroopan ulkopuolelta. Kolmanneksen aktan on oltava EU-lainsäädännön mukainen samalla linjalla mukaan luettuna tähän astinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon yhdenmukaistaminen, telekom-direktiivi ja viimeisenä, mutta ei vähempänä myös sovellettava EU-lainsäädäntö, joka koskee tietosuojaa ja yksityisyyttä. Akta ei muuta mitään EU-lainsäädäntöä niin sanotusti keittiön oven kautta. Mikä mikä siis on aktan lisäarvo, kysytte ehkä. Vastaus on se, että lainsäädäntö on mitä tehokkainta ja jos muut maat hyväksyvät sen, se auttaa meidän innovatiivisia toimijoitamme. Ja lisäksi me varmistamme sen, että akta ei estä geneeristen lääkkeiden saamista. Tällä hetkellä tekstissä puhutaan selkeästi siitä, että aktalla ei millään tavalla puututa geneeristen lääkevalmisteiden kauppaan. Lisäksi akta on johdonmukainen TRIPS ja julkisterveysasiakirjojen kanssa vuodelta 2001. Rajavalvonta valvontahan on kaikkein eh, polttavin kysymys lääkkeiden osalta ja sitä tämä ei häiritse millään tavalla. Me olemme ottaneet Euroopan parlamentin huomioon kunkin neuvottelukierroksen jälkeen hyvin voimakkaasti ja jatkossakin aiomme tehdä näin. Kaikkien sitoumustemme ja puitesopimuksen mukaisesti olemme myös esittäneet Euroopan parlamentille tämän luonnostekstin. Haluaisin tässä yhteydessä myös lyhyesti kertoa teille kymmenennen akta-neuvottelukierroksen tuloksesta. Nämä pidettiin Washingtonissa 16. ja 20. elokuuta siviililainsäädännössä ja rikoslainsäädännössä edettiin, mutta tässä ei ollut vielä riittämin yhteisymmärrystä, jotta olisi voitu käsitellä joitakin kiistanalaisempia kysymyksiä. On myös tehty laajalaista työtä horisontaalisista määräyksistä, johdanto-osan kappaleista ja muista määräyksistä, kansainvälisestä yhteistyöstä sellaisista määräyksistä, jotka ovat jo lähes valmiita. Mutta valitettavasti näiden viimeisen kahden neuvottelukierroksen aikana on käynyt selvästi ilmi, että että kaikkien akta-osapuolten konsensus saadaan aikaiseksi ainoastaan pienimmän yhteisen nimittäjän avulla, kun otetaan huomioon, miten monenlaisia ovat ne käytänteet, joita akta-osallisilla tähän asti on ollut. Tämä tietysti vaikuttaa niin, ettei voida toimia niin kunnianhimoisesti kuin olisi haluttu. Digitaalisesta ympäristöstä, internetistä, tämä on yksi näistä Kiistanalaisimmista, kiistanalaisimmasta, mutta myös innovatiivisimmista aktan osuuksista. Siinä on otettu melkoinen taka-askel, koska osapuolet eivät ole voineet päästä yhteisymmärrykseen internetpalvelun tuottajien asemasta. Tämä on hyvin tärkeää ajatellen myös tullitoimia, koska useat osapuolet valvovat tekijänoikeuksien loukkaamista ja puututaan monella eri rajalla väärennöksiin. Toinen alue, jolla nämä keskustelut ovat olleet EUn etujen kannalta pettymys, on se, mitkä teolliset tekijänoikeudet tulevat tämän sopimuksen piiriin. EUlla on hyvin e, kirjava kanta näissä oikeuksien haltijoissa. Monet eri tahot kuuluvat tämän piiriin ja heidät on saatava paremman täytännönpanon joukkoon. Ongelmana on se, että lukuisat äh, kumppanit sanovat, että ainoastaan copyright-tekijänoikeudet kuuluisivat tähän joukkoon. Me olemme täysin eri mieltä ja ajamme edelleen EUn etuja voimakkaasti eteenpäin. Seuraavat kierrokset pidetään Tokiossa 31. syyskuuta, ensimmäinen lokakuuta ja vaikuttaa siltä, että me olemme nyt pääsemässä näissä neuvotteluissa loppuvaiheeseen niin, että osapuolet voivat ratkaista vielä jäljellä olevat kysymykset. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan teollisia tekijänoikeuksien suojan taso voi saada ymmärrystä maailmanlaajuisesti ja minä itse olen edelleenkin sitoutunut saamaan näistä neuvotteluista menestyksekkäät. Jos kuitenkin tämän prosessin lopuksi EU kohtaa sopimuksen, jossa ei juurikaan ole konkreettista lisäarvoa meidän oikeuksien omistajillemme, tai saadaan aikaan sellainen sopimus, jossa luodaan ensimmäisen ja toisen luokan teollisia tekijänoikeuksia, on meidän pohdittava uudelleen osallistumistamme koko sopimukseen. Kiitoksia. Suurkiitokset ja nyt sitten käynnistämme ainokaisen puhujakierroksen ensimmäisen ensimmäisenä herra Kaspari, kolme minuuttia. Arvoisat kollegat, 178 miljoonaa titteliä tai tavaraa oli tuli tullien kautta Eurooppaan ja Intia on tässä mustana lampaana, koska suuri osa näistä tavaroista oli, vaara, oli väärennettyjä. Ajattelen ennen kaikkea lääkkeitä, jotka ovat kuluttajalle vaaraksi, koska lapsi saattaa kuolla, jos hänelle annetaan kuumeeseen väärää lääkettä. Meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat. EUlle tuotteiden väärentäminen on keskeinen teema meidän täytyy globaalilla tasolla suojata teollisuuttamme ja kuluttajia vaarallisilta väärännetyiltä tuotteilta ja siksi minä olen iloinen aktasopimusta koskevista neuvotteluista. Ne ovat askel oikeaan suuntaan ja suuri sellainen. Me tiedämme, ettei tämä sopimus ratkaise kaikkia tuotteiden väärentämiseen liittyvää ongelmia mutta ainakin sillä voidaan estää tiettyjen maiden tuoteväärännösten saapuminen markkinoillemme ja toivon, että yhä useammat maat osallistuisivat tähän sopimukseen. Meidän ryhmämme on iloinen hyvästä yhteistyöstä komission ja parlamentin välillä. Meidän päätöslauselmamme jälkeen keväällä olemme pahoillamme, että parlamentin piti tämlainen päätöslauselma tehdä, mutta komission kanssa olemme viime kuukausina voineet saada hyvän kuvan käynnissä olevista neuvotteluista ja niissä on saavutettu paljon hyviä asioita viime aikoina, sillä kritikoidenkin on nyt vaikeampi löytää kielteisiä kohtia tästä sopimuksesta. Rajatarkastustoimet ovat yksi sellainen ongelma, joka on voitu ratkaista. Free strikes ja yksityisten matkatavaroiden tarkastaminen on saatu suojeluksi myös internetkysymykset ja community share. Me olemme oikealla tiellä. Haluaisin kuitenkin vaatia komissiota pysymään vahvana puolustaakseen Euroopan unionin ja kuluttajien oikeuksia. Siksi minä tuen patenttioikeus ja maantieteellisten alkuperämerkintöjen mukaanottamista tähän sopimukseen ja olen vakaasti sitä mieltä, että meidän parmakinkkumme ja champagne tarvitsevat yhtä paljon suojelua kuin kelloksin konfliktit tai Coca-Cola. Sen takia minä vaadin myös USAta ö, luopumaan blokki asenteestaan. Uuden Seelannin neuvottelukierros vain osoitti, kuinka paljon hyötyä avoimuudesta on, ja haluankin pyytää komissiota tulevaisuudessakin tekemään töitä sen eteen, että sopimusteksti julkistetaan toivotan komissiolle seuraavalle kierrokselle paljon onnea Japanissa ja toivon, että ne sujuvat menestyksellisesti loppuneuvottelujen jälkeen. Meidän ryhmämme tulee tarkasti ja rauhassa valmiiden tekstien valossa tutkimaan näitä tuloksia ja sitten ratifiointia silmällä pitäen. Kiitoksia. Sosiaalidemokraattien nimissä herra Arif, kolme minuuttia. Monsieur le Président, euh, Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, tässä rauhoititte hieman mieltäni sanoillanne, mutta edelleen olen sitä mieltä, että ne huolenaiheet, joita parlamentin jäsenillä on aktan suhteen, niitä ei ole kaikkea poistettu. Me pyysimme jo maaliskuussa päätöslauselmaa, sitä äänestettiin täältä, täällä suurella enemmistöllä ja pyydettiin, että yhteisön olemassa olevaa lainsäädäntöä kunnioitettaisiin esimerkiksi yleislääkkeiden kohdalla. Me otimme tuolloin myöskin esille nämä maantieteelliset merkinnät. Me halusimme tuoda teille julki nämä meidän prioriteettimme, jotta se kanta, jota te Japanissa pari viikon kuluttua puolustatte, niin niistä löytyisi parlamentin jäsentenkin mielipide. Useat puhujat ovat aivan oikein muistuttanut mieliimme sen, että me tuomme julki kansalaisten mielipiteen. Me emme halua joutua konfrontaatioon komission kanssa ja täten me pyytäisimmekin teitä sitä, että katsoisitte meitä parlamentin jäseniä kumppaneina eikä vastustajina. Tämä kumppanuus se ei tule kuitenkaan johtaa siihen, että tässä sulkeudutaan salassapitovelvollisuuden piiriin. On pidetty kokouksia suljettujen ovien takana. Sitten meille vaan toimitaan sopimusteksti, mutta ei kerrota mitään yksityiskohtia kokousten kulusta. Ja kuitenkin meidän tehtävämme on edesauttaa ihmisiä ymmärtämään näitä asioita. Ja tästä syystä pyytäisinkin teitä siitä, että, että keskusteluissa otettaisiin huomioon myöskin neuvottelujen läpinäkyvyys, koska tällä saattaisiin luottamusta aikaan. No niin, sitten näiden kysymysten lisäksi haluaisin vielä tuoda julki muutaman huolenaiheen. Ensinnäkin lääkkeiden saatavuus, se on jo tässä mainittu ja teidänkin, teillekin se on prioriteetti, jotta tämä sopimus ei äh, asettautuisi esteeksi tuotannolle ja vapaalle liikkuvuudelle ei tule johtaa sillä, sella, joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa väärennykset äh, lisääntyisivät ja sitten patenttioikeuksia poljetaan me emme halua sekoittaa tässä näitä yleislääkkeitä ja kiistanaisia lääkkeitä. Sitten toiseksi meidän tulisi saavuttaa todellinen tasapaino kuluttajien ja oikeuksien hallinnoijien välillä. Olen iloinen siitä, mitä sanoitte internetin suhteen. Ja luotan siihen, että akta ei tule heikentämään eurooppalaista kantaa, joka tuotiin selvästi julki e-commerce-sopimuksessa. Varmaankin tämä herättää kysymyksiä, mutta me haluamme kuitenkin mahdollistaa sen, että tämä keskustelu johtaa siihen, että me saamme enemmän tietoa, jonka me voimme siirtää kansalaisille ja jotta heille tulee sellainen olo, että heidän oikeuksiaan ja perusvapauksiaan suojellaan. Ja tästä suusta pyytäisin, että äh, neuvotteluissa puolustatte näitä parlamentin jäsenten esille ottamia asioita ja äh, toteutatte sen sitoumuksen, äh, jonka mukaisesti toivottavasti te toimitatte meille tekstin neuvottelun jälkeen. Pyytäisin päätöslauselmaa ja eh, ennen kuin eh, sopimusta allekirjoitan, niin meidän mielipiteemme täytyisi ottaa huomioon viime vaiheessakin. Kiitos. Herra Rinaldi, puolitoista minuuttia alderyhmän nimissä. Kollegi, signor commissario, acta est fa. Hyvät kollegat, herra komission jäsen, sanotaan, että tässä näytellään jo näytelmän loputtua, komedia on ohi. Nyt todennäköisesti ollaan jo ihan päätösvaiheessa, mutta tuntuu siltä, että ei ole vielä syytä uploadeihin. Tässä on tärkeitä johtopäätöksiä. Mutta herra de Hycht, suuri osa väärennetyistä tuotteista on peräisin Kiinasta, eikä Kiina ole aktassa mukana, eli kannattaa pohtia, kannattaako tämä koko leikki, jos tästä ei ole mitään todellista hyötyä kuten komission jäsen totesi, kannattaako silloin edes allekirjoittaa. On edelleen olemassa yksittäisiä kohtia, ei monta, mutta monia, jotka ovat vielä auki. Internet on hyvin tärkeä, lääkkeiden saatavuus yhtä lailla. Toistan tässä sen, mitä muut kollegat ovat jo vaatineet. Eli ei voida tarkalleen tietää, mitkä ovat geneerisiä lääkevalmisteita, mitkä väärennettyjä ja silloin on vaikeaa saada tuotteita kilpailukykyisin hinnoin, ennen kaikkea jos ajattelemme kehittyvien ja kehitysmaiden potilaita. Pitäisikö nyt sitten kansanterveys ottaa jollakin tavalla huomioon ainakin akta-tekstin johdantokappaleeseen? Pitäisikö lähteä jonkinlaisiin maantieteellisiin viittauksiin? Tästä syntyy aika paradoksi, koska nämä rekisteröidyt tuotemerkit nauttisivat voimakkaampaa suojaa kuin yksittäiset maantieteelliset määritelmät. TRIPSillä on sellainen perusta, joka on oikeastaan parempi lääketieteen alalla, eli pitää muistaa olla hyvin varovainen. Albrecht. Vihreiden nimissä herra Albrecht, puolitoista minuuttia. Ja, dank, herr... Kiitoksia puhemies. Ihan ensimmäiseksi iloitsen siitä, että kirjallinen lausunto tai selitys numero 12 sai täällä parlamentissa äänten enemmistön. Se osoittaa, että Euroopan parlamentti on edelleen selvien päätöslauselma, maaliskuun päätöslauselma sanojensa takana. Ja tämä kirjallinen lausunto myös täydensi tärkeää kohtaa. Me emme halua sekoittaa näitä tekijänoikeuksia tähän kysymykseen. Myös internetissä perusoikeuksia täytyy kunnioittaa ja valtion legitiimit oikeuksien valvojat ovat tässä asialla. Lissabonin sopimus ja perusoikeuskirja ovat tässä keskeisiä. Kuten tämä tämänhetkinen luonnos tekee, oikeuksien omistajien yksityiset kartellit, jotka yrittävät muovata maailman omien kaupallisten intressiensä valossa, ne eivät saa päästä näillä markkinoilla jylläämään. Sen sijaan, että täältä olisi otettu pois parlamentin kritisoimat toimenpiteet, näitä muotoiluja on vesitetty. Tämänhetkisen EUn oikeusperustan kunnioittaminen tulee sen myötä entistä epätodennäköisemmäksi, mutta onneksi EU-parlamentin pitkään aikainen protesti tuntuu vihdoin tuottavan tulosta. Jos akta saa, haluaa saada tässä talossa enemmistön, vielä on paljon tekemistä. Se teidän olisi pitänyt tajuta viimeistään eilen. Kiitoksia. ECR-ryhmän nimissä herra Kamal, yksi minuutti. Thank you very much, uh, Mr. President. Suurkiitokset uh, puhemies komission jäsen haluaisin ensimmäiseksi sanoa, että olen tyytyväinen kolmeen asiaan. Ensinnäkin se, että uusia teollisia tekijäoikeuksia ei synny, eikä tuoda mitään keittiön oven kautta tähän sopimukseen, ja lisätään läpinäkyvyyttä, erityisesti suhteessa muihin, tiettyihin muihin neuvottelukumppaneihin. Meidän täytyy myöskin ymmärtää se ero, joka näiden kahden maailman välillä on, äh, kuten Wired-lehden päätö, kerran sanoi, jotta saadaan enemmän prosessointivoimaa ja muuta, niin yleensä ne, niissä kuljetaan nollaa tai vapaata ilmaista kohti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ymmärtää se, että näiden yritysten täytyy löytää uusia liiketoiminnan malleja, eivätkä he voi tukeutua esimerkiksi ääniteollisuudessa vanhoihin malleihin. Mutta atomien maailmassa tilanne on toinen, siis se, jossa valmistetaan tuotteita meidän täytyy varmistaa se, että kun jos ei EU työllisyyskustannusten kannalta ole kilpailukykyinen, niin meidän yrityksemme ovat kyllä kilpailukykyisiä, mitä tulee suunnitteluun ja tutkimukseen. Ja meidän täytyy todellakin tukea näitä yrityksiä, jotka joskus käyttävät jopa miljardeja suunnitteluun ja sitten tulee muualta väärentäviä tuotteita, jotka vetävät pidemmän korren. Me tarvitsemme esimerkiksi älypuhelinten kaltaisia tuotteja. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, että ne miljardit, joita näihin on investoitu, ne eivät mene hukkaan. Eli haluaisin sanoa, että olen iloinen tästä komission julkilausumasta, mutta meidän täytyy ymmärtää tämä ero digitaalisen maailman ja atomien maailman välillä. Äh, Vasemmiston nimissä herra Scholz, kaksi ja puoli minuuttia. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, herra komission jäsen. Yrittäjien suoja ryöstöltä on tärkeä ajatus ennen kaikkea pk-yritysten kohdalla. Minä esitän kuitenkin uudelleen kysymyksen, eikö tuotepiratismia voida rajoittaa, kun on kyse pienestä maasta, pienestä ryhmästä maita, jotka toimivat yhdessä, varsinkin kun osa näistä maista on tunnettuja väärennösten keksimisestä. Mielestäni tässä on aika kummallista lähteä toimimaan muissa puitteissa kuin esimerkiksi VIPO. Yleisestihän on kyse puitteista, toteamuksesta ja hyvä komission jäsen, teidän tämän päivän johtopäätöksenne viittaavat juuri tähän suuntaan. Tiedän, että komission ja neuvoston neuvottelijat ovat tästä ongelmasta tietoisia. Nyt ratkaisuna halutaan lähteä puhumaan siitä, miten puututaan myyntimarkkinoilla mahdollisiin väärintäjiin niin edelleenkin maahan tuojat ja loppukäyttäjät ovat ne, jotka kärsivät. Eli tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet voivat pienten määrien kohdalla luopua rajatoimista, kun on kyse ei-kaupallisesta tarkoituksesta ja henkilökohtaisista matkatavaroista. Tällaisen tekstinpätkän lisäyksellä halutaan luoda sellainen lakiperusta, joka mahdollistaa sen, että akta allekirjoittajavaltion voidaan tuoda tuotteita niin, että että oikeusviranomaiset voivat ne takavarikoidakin jopa ilman osapuolten kunnollista kuulemista. Tämä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta ehkä tämä sopimus ulottuu jopa ohjelmistoihin ja vastaaviin. Esimerkiksi Microsoft voi tällä tavoin päästä eroon pienemmistä kilpailijoistaan erilaisin oikeudenkäynnein. Ei ole kyse pelkästään lataamisesta ja kopioista, vaan jopa teknologian valmistamisesta ja levittämisestä mukaan luettuna kopiosuojaus. Te olette todennut, että on edistystä ja Yhdysvallat on ottanut huomioon tuon palveluntarjoajien, ISP-palveluntarjoajien tilanteen, mutta edelleen on olemassa tuo syyllistyminen auttamisen. Eli vaaditaan asiakkaiden henkilötiedot, kun epäillään että he ovat loukanneet teollisia tekijänoikeuksia. Me olemme oppineet jo SWIFT-neuvottelujen kohdalla tässä parlamentissa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ei tunneta tietosuojaa sillä tasolla kuin Euroopassa. Mikä on tilanne muiden sopimusvaltioiden kohdalla? Tämä sopimus ei saa puuttua EUn oikeudelliseen tilaan. On suojeltava PK-yrityksiä, on suojeltava myös tiedon käyttöä ja hallintaa internetissä. Kiitoksia. Sitten EF EFD-ryhmän nimissä herra Speroni, puolitoista minuuttia. Ente. Grazie commissario, grazie anche al Consiglio per questo dibattito, anche se devo... Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäseniä, kiitoksia kaikille on vaikeata löytää dokumentteja tästä aiheesta internetistä ja kun pyysin parlamentista dokumentteja, minulle sanottiin, että komission tekstejä ei ole saatavan. Me puhumme hyvin yleisellä tasolla. No, oli miten oli, on edelleen hyvin hyödyllistä käsitellä tätä kysymystä, sillä kysymys kuuluu eurooppalaiseen designiin siihen, miten me suojaamme omia tuotteitamme, omia yrityksiämme ja omia työntekijöitämme. Vaikka suurta vastustusta onkin, monet ihmiset eivät halua luoda normeja brändeistä ja tekijänoikeuksista. Meidän täytyy kuitenkin suojata omaa työvoimaamme ja omia kansalaisiamme, koska he ovat vääristyneen kilpailun alaisia, joka vääristynyt kilpailu perustuu riistoon ja työntekijöiden hyväksikäyttöön Euroopan ulkopuolella, myös väärentämiseen ja laittomiin tuotekopioihin Tällainen kilpailu on täysin mahdotonta hyväksyä. Se on vääristynyttä kilpailua. Ne, jotka Euroopassa työskentelevät ja tuottavat hyviä tuotteita ja jotka osallistuvat omalla älyllään ja uurastuksellaan meidän mantereemme talouskasvuun, heitä ei saa tällä tavalla polkea. Sitten sitoumattomien nimissä Mann, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Arvoisat kollegat, suunniteltu monenvälinen kauppasopimusakta on määrä kansainvälisen yhteistyön muodossa luoda suojaksi teollisia tekijänoikeuksille, jotta voidaan suojella tuotepiratismilta. On itsestään selvää, että tarvitaan jatkuvaa avoimuutta, sillä toimenpiteet, jotka voisivat vesittää EUn tietosuojadirektiivin määräykset tai joilla mahdollisesti rajoitettaisiin ilmaisuvapautta, eivät ole missään suhteessa tekijänoikeuksien loukkauksiin. Niitä ei missään nimessä tule hyväksyä. Parlamentti on vaatinut komissiota antamaan arvion sopimuksen mahdollisista vaikutuksista. Tätä ei valitettavasti ole vielä nähty. Älyllisen omaisuuden suoja on minusta ehdottoman tärkeää. Aivan yhtä tärkeää on kuitenkin myös tietosuoja ja yksityisyyden suoja. Tältä osin Peter Hustings on ottanut kantaa. Hän on sanonut, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat tärkeitä yhteiskunnalle ja niitä on suojeltava, mutta ei pidä viedä yksilöiltä heidän oikeuksiaan tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan. Sitaatti päättyy. Eli mitatkaamme tällä valolla, tällä virstanpylvällä näitä kaikkia aiottuja sopimuksia yhdessä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, Kahdeksan puhujaa on pyytänyt puheenvuoroa menettelyselmän puhujalistaa. Muita en näiden kahdeksan lisäksi voi enää ottaa vastaan. Ensimmäisenä Köstinger yksi minuutti. Frau Köstinger, eine Minute. Rouva Köstinger, yksi minuutti. Arvoisat kollegat, tehokas tämänhetkisten lakien ja sääntöjen täytäntöönpano ja loppuun vieminen on todella asia, jota, josta pitää iloita. Valitettavasti julkisuudessa on paljon epävarmuutta ja tietämättömyyttä. Minä saan usein kansalaisilta sähköposteja, jotka valittavat transparenssin puutetta aktasopimuksen ympärillä. Tässä täytyy tosiaan tiedottaa kansalaisia ja osoittaa heille, ettei akta, vaan EUn tämänhetkinen avoimuuden puute on tässä ongelmana. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksestä 2002 vuonna käy hyvin ilmi, että internetissä internetsivustojen pitäjät voivat joutua jopa sulkemaan sivustonsa, jos he eivät kunnioita kuluttajien oikeuksia. Ongelmana ei siis ole akta, vaan sellaiset säätelyt, joita Euroopan unionin sisällä on, jotka rajoittavat kansalaisten, Euroopan kansalaisten vapauksia. Kiitos. Benova, yksi minuutti. neustále sa zväčšujúce. Kiitos, herra puhemies. Niin monia väärännettyjä tuotteita on maailmankaupassa ja tämä uhkaa maailmantalouden kestävyyttä. Se aiheuttaa alkuperäisille tuottajille taloudellista vahinkoa ja se myös vahingoittaa teollisia tekijän oikeuksia. Se myöskin haittaa kuluttajia ja saa aikaan työpaikkojen menetyksiä Euroopassa. Akta voi olla tehokas väline, kun taistellaan tällaista vastaan, mutta olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka painottavat läpinäkyvyyttä ja sitä, että täytyisi lisätä tähän sopimukseen kohdistuvaa luottamusta. Tässä on riittävät ainekset, jotta saavutettaisiin tasapaino yhteiskunnassa ja sellaisia, jotka ovat tärkeitä kansalaisille ja yhdet oikeudet eivät voi polkea toisia. Schleiter, yksi minuutti. Puhutaan yhä suuremmasta poikkeuksesta generisille lääkkeille, mutta silloin on tehtävä poikkeus myös kaikelle kauttakululle. Muutoin syntyy ongelmia, kuten kuluneina vuosina. Ja näistä suuren mittakaavan asioista voidaan sanoa, että jos kerran on kyse ihmisistä, niin he, puhutaan siitä, että heidät voidaan eikä että heidät pitää jättää poikkeuksena heidän oikeutensa tässä ulkopuolelle. Puhutaan teknologisen metodin levittämisestä sellaisen, jolla voidaan luoda jonkinlainen teknologinen suoja, että se olisi muka laitonta, jos on kyse jostakin rajallisesta käytöstä. Mutta voihan tämä tapahtua myös täysin ilman mitään taloudellista edun tavoittelua halutaan pelkästään käyttää tekniikkaa, jota voitaisiin hyödyntää myös tällaisen suojausteknologian kiertämiseksi, mutta ei tuossa tarkoituksessa. Miten näette tämän? Ja sitten meidän tietosuojalaikimme, jos me haluamme muuttaa tätä kaikkea, niin sehän olisi kyllä todella tyhmä. Rouva Kasteks, yksi minuutti. Merci, monsieur le président Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluaisin tuoda tähän uus, keskusteluun uusia elementtejä, kun 12 julkilausuman allekirjoittajiin itsekin kuulun. Voin ilmoittaa teille, että tämä julkilausuma sai parlamentissa suuren enemmistön taakseen. Olen iloinen siitä, että tämä julkilausuma on välitetty teille ennen viimeistä neuvottelukierrosta aktaa koskien, ja te voitte varmasti pitää sitä neuvotteluvaltuutuksena, jonka saatte Euroopan parlamentilta. Haluan muistuttaa teitä sen keskeisistä elementeistä. Tärkeää ei ole pelkästään se, että Euroopan parlamentti vaatii avoimuutta ja sitä, että tekstit neuvottelujen aikana tuodaan nähtäviksi ennen kuin parlamentti ne ratifioi, mutta lisäksi me vaadimme, että tekijän oikeudet että niitä ei harmonisoida tämän kansainvälisen sopimuksen nojalla ja että kansalaisten vapaus, yksityisyys ja internetin neutraalius pidetään yllä ja taataan. Kiitoksia puheenjohtaja. Brons, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Meidän on kysyttävä missä määrin tällaiset väärennysten vastaiset sopimukset palvelevat suuria yrityksiä, eivätkä niinkään tavallisia ihmisiä. Lääketuotteiden kohdalla eh, voidaan ehkä viedä väärennöksillä ihmisiltä parannus, ehkä jopa henkikin. Väärennetyt tuotteet ovat aina, lähestulkoon aina, matalapalkkamaissa tuotettuja ja vievät tietysti siten meidän jäsenvaltioidemme kansalaisilta työpaikkoja. On ryhdytty ryhdyttävä seuraamuksiin sellaisia maita kohtaan, jotka sallivat tämän käytännön. Olin iloinen kuullessani komission aikeesta kohdistaa toimet ei niinkään tavallisiin kuluttajiin, mutta jotkut lobbarit haluavat, että internet yhteys viedään sellaisilta käyttäjiltä, jotka ovat laittomasti ladanneet ja samat ihmiset haluavat ehkä jonkinlaista puuttumista tullaustoimiin. Voimmeko huolehtia siitä, että nämä määräykset tulevat vasta myöhemmässä vaiheessa niin, että saadaan otettua kunnolla huomioon eri reaktiot? Kiitoksia. Zedrzewska. Rouva Zedrzewska, yksi minuutti. Satysfakcją przyjmuję dzisiejszą parlamentarną debatę w sprawie... Kiitos. Olen iloinen tästä parlamentissa käydystä aktakeskustelusta. Se on askel oikeaan suuntaan ja tässä vahvistetaan parlamentin kantaa asemaa elimenä, joka edustaa Euroopan kansalaisia. Euroopan parlamentilla on oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa komissiolta neuvottelun alla olevista sopimuksista silloin, kun on kysymys kaupasta tai tekijänoikeuksien kaupallisista ulottuvuuksista. Tämän päivän keskustelussa tämä oikeus sai sisältöä ja toivon mukaan tästä tulee komission hyvää käytäntöä tulevaisuudessakin. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että näiden neuvottelujen luottamuksellisuus, no se herätti paljonkin negatiivisia tunteita internetin käyttäjien keskuudessa ja näitä tunteilta olisi vältytty, jos komissio olisi halunnut tiedottaa meitä laajemmaltikin omista aikomuksistaan heti alkuvaiheesta lähtien kirjallisessa kysymyksessäni komissiolle esitin kysymyksen näistä suhteista aktan. Lichtenberg, yksi minuutti. Uh, Arvoisa komission jäsen, te vakuutitte meille, että akta-sopimus ei tule muuttamaan mitään mutta meille ei silti anneta mahdollisuutta muodostaa omaa käsitystämme asiasta, saada omaa vaikutelmaa ja itse tutkia juridisesti oman asiantuntemuksemme valossa siitä, mitkä nämä kansalaisoikeuksia koskevat toissijaiset haitat, eivätkö ne ole suurempia tai voi olla suurempia kuin te täällä sanotte. Meidän täytyy yksinkertaisesti vain luottaa teidän sanaanne. Jos tämä on näin, miksi avoimuutta ei sitten ole? Minä tiedän, että yhdysvaltalaiset neuvotteluosapuolet vaikuttivat tähän, mutta voiko Euroopan unioni hyvällä omalla tunnolla antaa heille periksi? Toinen asia. Maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat sellainen asia, josta minä kyllä no, neuvottelupöydässä tekisin selväksi, että tämä Euroopassa käytännöllisesti tarkoittaa merkkien suojelemista ja tämä aspekti täytyisi tuoda neuvotteluihin mukaan. Kiitoksia. No niin, vielä kaksi puhujaa ja sitten lista on käyty läpi. Enenhauser ja sitten Engström. Ehrenhauser ensin, yksi minuutti. Ähm, Lyhyesti kolme seikkaa. Ensinnäkin tietenkin onnittelut tämän kirjallisen julkilausuman laatijoille akta, koskien. Se on nyt läpi. Toinen kysymykseni koskee avoimuutta ja siitä kysymys komission jäsenelle. Komission jäsen, miten selitätte meille Euroopan parlamentin jäsenille, että me olemme nyt amerikkalaisen kansan kansalaisjärjestön toiminnan varassa, jotta ylipäätään saamme tämän tekstin. Minulla on teksti tässä edessäni. Toimitan tämän tekstin teille jälkikäteen ja pyydän teitä vahvistamaan, että se on todella tuo alkuperäinen teksti. Toisekseen tuo tarjoajan vastuu. Kolmannekseen siis tarjoajan vastuu. Voitteko vakuuttaa meille sulkea täysin pois sen, että se jollakin tapaa saadaan vielä tähän mukaan? Ja viimeisenä herra Engström, yksi minuutti. Quiet, please. Hiljaisuutta saliin, kiitos me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että väärentäminen on huono asia ja väärennöksiä vastaan taisteleminen on hyvä asia kansalaisten kannalta ja myöskin liikemaailman kannalta, aivan kuten täällä on jo todettukin. Eli on hyvä, että me suojelemme tuotemerkkejä ja niihin kuuluvat mukaan nämä maanteelliset merkinnät. Eli tähän saakka kaikki on ihan hyvin, mutta kuten tässä herra Kamal jo toi esille, niin on olemassa ero näiden atomien muovimaailman ja internetmaailman välillä. Internetpalvelujen tarjoajat ovat vaikeuksissa. Heitä huolestuttaa se, että tämä sopimus saattaa vahingoittaa kehitystä ja eurooppalaista liiketoimintaa ja sitä tapaa, jolla me käytämme hyödyksi, otamme hyötyä näistä keinoista. Eli komission jäsenelle neuvoksi, että taistelkaa väärennöksiä vastaan, mutta poistakaa koko tämä internetkappale. Se olisi paras ratkaisu. Kiitos. Suurkiitokset ja sitten keskustelun päätteeksi komission nimissä komission jäsen de Gucht. Kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitokset puhemies. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron pari viikkoa ennen kuin nämä todennäköiset loppupelit Tokiossa käynnistyvät. Tämä kaikki on hyvin arvokasta tietoa meille ja otamme ehdottomasti sen huomioon. Ennen kuin sanon nyt mitään tästä luottamuksellisuudesta, saanen ehkä ensin vastata muutamaan tekniseen kysymykseen. Yksi niistä koski TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä. Mainitaanko se sopimuksessa eksplisiittisesti? Näin on. Täällä sanotaan kirjaimellisesti, että tunnustetaan Dohan julkilausuman periaatteet TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä, joka hyväksyttiin 2001 neljännessä kokouksessa Dohassa, Katarissa. Eli kyllä se siellä eksplisiittisesti mainitaan. Esitettiin myös joitakin kysymyksiä, jotka koskivat yksityisyyttä. Ja tältäkin osin, kun tarkastelette tekstiä, joka on tällä hetkellä esillä, siinä sanotaan kirjaimellisesti, että vaaditaan, ettei yksikään osapuoli välitä tietoa omien lakiensa tai kansainvälisten säädösten vastaisesti mukaan lukien tietosuojalainsäädäntö. Täällä on vielä toinenkin maininta tässä tekstiluonnoksessa, josta tällä hetkellä neuvotellaan. Siinä todetaan, että otetaan huomioon digitaalisen ympäristön täytäntöönpano ja kunkin osapuolen lainsäädäntö, jossa kunnioitetaan niitä periaatteita, jotka koskevat ilmaisuvapautta ja yksityisyyttä. Eli tämä kaikki on eksplisiittisesti mainittu sopimusteksteissä. Ehkä pari sanaa lääkkeestä. En todellakaan usko, että lääkkeisiin liittyisi minkäänlaisia ongelmia, ei pelkästään aktan takia, myös siksi, että tällä hetkellä me käymme keskusteluja Intian kanssa asiasta. Tietänette, että on esitetty vaatimus VTOssa lääkkeitä koskien ja me neuvottelemme tästä. Uskon, että siitä saadaan aikaan lopputulos melko pian sellainen. The, uh, Hyvä komission jäsen, pyydän anteeksi. Hyvät kollegat, keskustelu on päättymässä. Pyytäisin, että ette melua salissa. Kiitokset komission jäsen voi jatkaa. Niin, lisäisin vielä, että tällaiset patentit eivät ole aktan tulliluvun piirissä. Ja sitten oli aivan erityinen viittaus tähän pakolliseen lupamenettelyyn, joka on tietysti äärimmäisen tärkeä tässä mielessä. Ja ihan lopuksi luottamuksellisuudesta. Ei meillä ole mitään ongelmia antaa tämä teksti luettavaksi, jota me käsittelemme, mutta me emme yksin lakia päätä. Nämä ovat moninväliset neuvottelut, mikä tarkoittaa sitä, että myös muilla pöydän ääressä istuvilla on sanansa sanottavana siitä, mitä me julkaisemme ja mitä emme. Mutta mitä tähän aivan erityiseen kysymykseen tulee, onko teillä mahdollisuus keskustella mahdollisesta sopimuksesta? Ei siis ole vielä selvää, että sopimukseen päästään, mutta jos me sopimuksen saamme aikaan, te voitte käsitellä sitä ennen allekirjoittamista. Me olemme varmistaneet sen, että komissio saa tämän neuvotteluissa ja voitte havaita tuosta Washingtonin neuvottelukierroksen jälkeisestä lehdistötiedotteesta, jossa todetaan, että osapuolet sitoutuvat tämän asiakirjan luovuttamiseen ennen sen allekirjoittamista, joten on vaikeampi, vaikea olla kyllä tätä eksplisiittisempi. Suuret kiitokset. Kiitokset. Keskustelu on päättynyt ja jatkamme hetken kuluttua äänestyksillä. Suurkiitokset. Thank you.